Kiitoksia. <clears throat> Hyvä puheenjohtaja, hyvää huomenta kaikille. Kuten ensimmäisessä keskustelussa jo totesimme, niin me tuemme Invest EUn peruskäsitettä. Ja vaikka investoinnit ovat parantuneet viime vuosina, niin emme ole vielä puuttuneet tähän investointiaukkoon. Ja tietysti meidän täytyy uudistaa talouttamme. Tämä investointikuiluhan on menneisyyden perintöä, mutta ei vain sitä, vaan se on myös tulevaisuuden ongelma. Ja tästä syystä olemme tyytyväisiä siihen ajatukseen, että saamme uuden uudet välineet investointien tukemiseksi. Ja olemme tietysti yhtä mieltä uuden ehdotuksen uuden elementin kanssa, eli sen, että EUn investointitukea ää, virtaviivaistetaan niin, että perustetaan yksi yhtenäinen rahasto, puitteisto, myös olemassa olevia ohjelmia silmällä pitäen. Tämä toivottavasti johtaa ole, käytettävissä olevien resurssien parempaan käyttöön ja tietysti myös parantaa edunsaajien asemaa. Jose Emanuel voi kertoa sitten vielä määrin ja laatuihin liittyvistä kysymyksistä. Me olemme siis yhtä mieltä siitä, että on hyvä asia aloittaa nämä invest, tämä investointiohjelma myös muille täytäntöönpanokumppaneille EIBn lisäksi. Tässä kohtaa me emme ota käyttöön mitään radikaaleja muutoksia, vaan haluamme vain selkeämmin määritellä sen 75 prosenttia, joka allokoidaan EB-ryhmän puitteissa. Ja haluamme myös selventää sitä, että tämä muita entiteettejä koskeva ää, osio, sekin laajenee. Me haluamme laajentaa täytäntöönpanokumppaneiden alaa niin, että vältetään se riski, että vain suuret kumppanit olisivat tukikelpoisia. Joten muutamia parannuksia tähän tosiaankin on nyt tulossa. Mutta emme tietenkään itse peruselementtejä muuta. Projektitiimin osalta olemme vähän radikaalimpia. Tällä hetkellä olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että on parempi, että tätä elintä ei ehkä välttämättä tarvita. Täytäntöönpanokumppaneille voidaan jättää hankkeiden arviointi, mutta tietysti yhteisen metodologian mukaisesti. Metodologian, jota komissio kehittää delegoiduin säädöksin. Olemme myös parantaneet tilivelvollisuutta, vastuuvelvollisuutta Euroopan parlamentin suhteen ja olemme asettaneet ohjausryhmän. Tämä lautakunnan se koostuu EIBstä, komissiosta, täytäntöönpanokumppaneista, jäsenvaltioista ja parlamenteista. Sen tehtävä on laatia strategisia suuntaviivoja. Ja haluaisin vielä korostaa sitä, että tämä on vähän erilainen eläin kuin aiempi ohjaus, lautakunta, neuvoantava lautakunta on sitäkin virtaviivaistettu neuvoa antava lautakunta on tavallaan tällainen yleiskokous, kun taas tämä toinen <clears throat> entiteetti on pikemminkin täytäntöönpaneva elin. Ja investointiyhteisössä me olemme halunneet myös muuttaa äänestysjärjestelmää niin, että ad hoc asian tuntijoillakin on sanansa sanottavanaan hankkeiden valinnassa niin, että kun eri ohjelmia yhdistetään, niin vältetään tällainen sirpaloituminen. Me olemme sitä mieltä, että tällainen jäsenvaltioiden lisämahdollisuus joka mahdollistaa hankkeiden sekoittamisen sellaistenkin, joissa on mukana kehitysrahaston tai kohesiorahaston rahoitusta, että se on mahdollista. Ja me, me annamme jäsenvaltioille mahdollisuuden myötä vaikuttaa tähän ja soveltaa samaa, samoja sääntöjä kuin mitä me sovellamme muissa yhteyksissä. Ja on tietysti tärkeää, että otetaan huomioon myös taustalla oleviin operaatioihin liittyvät riskit ja olisi hyvä, aivan kuten muissa EU-ohjelmissa on mahdollista, että tiettyjä myönnytyksiä ja kannustimia voitaisiin myöntää silloin, kun rahoitusmarkkinat ovat sellaiset, että ohjelmat ovat elinkelpoisia. Tällä tavalla voidaan myös puuttua tiettyihin aukkoihin, porsanreikiin joita esimerkiksi symmetriset shokit saattavat aiheuttaa. Ja tietysti me haluamme korostaa taloudellista ja ympäristöllistä kestävyyttä. Me olemme ottaneet ne huomioon tukikelpoisia hankkeita valitessamme. Toivottavasti teillä on te otatte tämän hyvin vastaan. Kiitos, Manuel. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kaikki tiedämme, että Invest EU korvaa kaikki tällä hetkellä käytössä olevat rahoitusvälineet. Kyse on nyt eh, eh, päätöksestä, jonka täysistunto on tehnyt ja samalla on sovittu, että määrärahan leikkauksia ei toteuteta. Kun ajatellaan Euroopan unionin talousarvion vakuutta rahoitusvälineitä varten, niin tämän vähentäminen ei ole missään nimessä järkevää. Mehän tulemme tämän vakuus järjestelmän 2027 saakka päättämään. Kyse on monivuotisesta rahoituskehyksestä tai siihen liittyvästä kokonaisuudesta. Olemme tehneet tämän suhteen myös tarkistuksen, jossa vaadimme vielä 21 miljoonan lisäystä 2020-2027 kaudelle, jotta taso on sama kuin 2014-2020 kaudella. Mitään lisäleikkauksia ei voi tehdä. Meillä on oltava rahoitusvälineelle sama vakuus kuin niille ohjelmille, jotka tämä rahoitusväline EU korvaa. Tason on oltava täysin sama ja tietenkin InvestEU-ohjelman täytyy vastata Euroopan unionin sopimuksia, kuten esimerkiksi Pariisin ilmastosopimus sekä muita velvoitteita, myös vuosituhat tavoitteita. Todella siis kaikkia näitä sitoumuksia on kunnioitettava, kun hankkeita tämän rahoitusvälineen puitteissa tehdään. Invest EU ei tule korvaamaan kohesiopolitiikkaa, mutta taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen kohesio vahvistuvat sen kautta. Olemme tehneetkin tarkistuksia ja haluamme varmistaa sen, että investointien alalla on alueellinen tasapaino ja siksi haluaisimme vielä vahvistaa tätä ulottuvuutta ja alueet, joilla on suuria ongelmia, tarvitsevat erityisapua. Ja jäsenvaltiot, joilla ei ole sellaisia talouden kehitysinstituutioita kuin mitä toivoisimme, tarvitsevat erityistukea. Sitten nämä PK-yritykset, startup-yritykset, patentit, kaikki nämä ulottuvuudet olemme tarkistuksissamme vielä ottaneet huomioon. Ei neuvoa antavalla kun täällä olisi mitään mieltä, jos se olisi jakautunut niin, että jäsenvaltioilla oli omansa rahoituslaitoksilla omansa ja kansallisilla pankeilla omansa. Ei, me haluamme, että kaikki istuvat saman pöydän ääressä. Ja ähm, Haluamme, että jäsenvaltiot, rahoituslaitokset, kansalliset tukipankit ja paikan päällä edunsaajat, kaikki istuvat saman pöydän äärellä, jotta saadaan kaikkien eri tahojen panos tähän mukaan. Myös talous- ja sosiaalikomitea ja kaikilla kaikilla aloilla täytyy juuri edunsaajat ottaa huomioon ja näitä kuulla niin, että edunsaajat, eh, heidän roolinsa kasvaa. Tärkeää on myös Euroopan parlamentin rooli. Sitä tulee vahvistaa valvonnan alalla, tilivelvollisuuden seurannan alalla, esimerkiksi delegoidun säädöksen kautta – tai investointisuuntaviivojen pohjalta. Nämä eivät voi olla komission äh, yksinomaisessa äh, päätäntävallassa. Katson, että äh, myös 50 prosenttia jäsenvaltioista tulisi tästä poistaa. Ei tässä ole oikeastaan minkäännäköistä rinnakkaisuutta sen suhteen, mitä on tehty, mitä on kritisoitu, eli mm, varojen siirtäminen kohesiorahastosta verkkojen Eurooppaan on mahdollisuus sille, että korkeintaan 5 prosenttia jäsenvaltioista saa 5 prosenttia prosenttia kohesiovaroista. Tämä on siis se, mikä menisi jäsenvaltioille 5 prosenttia, 5 prosenttia, joka voidaan käyttää ikään kuin tällaisena vakuutena sellaisille hankkeille, joita jäsenvaltiot itse haluavat, mutta joita varten ei ole yhteisrahoitusta. Tämä aivan ilmeisesti tukisi niitä jäsenvaltioita, joiden omat kehitysrahoituslaitokset ovat heikompia, tai jäsenvaltioita, joiden on vaikeampi saada rahoitusta. Ja näin valtion tukikysymyskin ikään kuin ratkaistaisiin tässä Invest EU-ohjelmassa, koska tämä vakuus tulisi EU-talousarviosta. Tämä on kuitenkin vapaaehtoinen mahdollisuus, joka voisi vahvistaa alueellista tasapainoa ja tukea heikommin kehittyneitä alueita joissain jäsenvaltioissa. Uskon, että Regi-valiokunta, joka sekin on tässä työssä mukana, on ymmärtänyt, kuinka tärkeää tämä on kohesiolle. Kiitos. Parole au rapporteur fictif. Kiitos. Ja varjo on nyt kaksi minuuttia kullakin. Ensimmäisenä Paul Ryypi, joka on edustaja Karasin tilalla. Kiitos oikein paljon. Valitettavasti edustaja Karas on sairastunut. Hän on EPPn Ekon varjoesittelijä. Haluaa kiittää yhteisesittelijöitä tästä mietintöluonnoksesta, joka hänen mielestään on tasapainoinen ja oikein hyvä pohja työlle lähiviikkoina. Hän pitää oikein hyvänä sitä, että halutaan luoda yksi sääntökirja ja integroida kaikki rahoitusvälineet yhden katon alle. Byrokratiaa voidaan näin vähentää, päällekkäisyyttä vähentää ja yksinkertaistaa tilannetta. Yhteisesittelijät ovat myös parantaneet komission ehdotusta ottamalla mukaan tiettyjä esirin hyväksi osoittautuneita osia, kuten nämä integroidut alustat, EU-vakuus, vahvempi täydentävyyden määritelmä ja ylipäätään parempi investointitilanne. Samoin äh, tämä äh, neuvoantava komitea ja investointikomitea, parempi tilivelvollisuus, Euroopan parlamentin valvontamahdollisuus äh, InvestEU-ohjelmassa ja samoin sitten vielä parempi tehokkaampi yhteistyö täytäntöönpanokumppanien kanssa, ottaen myös pienemmät hankkeet ja startup-yritykset työhön mukaan. Vähintään 75 prosenttia EU-takuista menee investointipankin kautta, koska se toimii kaikissa jäsenvaltioissa ja kattaa kaikki politiikan alat. Samoin Investe EUn on oltava riippumaton investointipäätöksissään markkinavetoinen ja sen on sovellettava riskimetodologiaa. Vakaus- ja kasvusopimuksen heikentäminen artiklassa 9 ei tyydytä varjoesittelijää, kun ajatellaan Ehm, kun ajatellaan näitä tilannetta, niin tässä on vielä joitain äh, korjauskohteita. Kiitoksia. Kiitos, herra Ryybi. Toivotan te puolestamme edustaja Karasille pikaista toivomista ja sitten Ilja Saulan Rujel. Kiitos, puheenjohtaja. Meillä on viisi ajatusta tässä. Ensinnäkin voin yhtyä siihen, mitä edustaja Fernandes sanoi – ja mitä täällä mietinnössä sanotaan, meidän pitää pitää tämä, tämä taso samantyyppisenä kuin e, nykyisessä rahoituskehyksessä, eli tämä pitää lisätä näin kaikkiin e, ohjelmiin esiriin. Ja sitten tämä 5 prosentin siirto, tämä on hankala asia, ymmärrän tämän, ja tästä pitää puhua alue asioista vastaavien kollegojen kanssa. Tämä on ainoastaan 5 prosenttia ja se olisi siis jäsenvaltioiden pyynnöstä, mutta minusta tässä on kuitenkin periaatteellinen ongelma. Jos me annamme kohesiopolitiikan varoja niille alueille, jotka ovat huonommassa asemassa. No tämä johtuu siitä, että ne tarvitsevat tällaista tukea, jotka voidaan ainoastaan tukea sillä antaa. Ja jos 5 prosenttia näistä varoista laitetaan toiseen rahastoon, jonka tarkoituksena on markkinoiden toimintaa täydentää, jotka eivät liity mitenkään Eh, tällaisiin tukikelpoisiin hankkeisiin, niin tämä on kyllä ihan tämän perusfilosofian muuttamista, mutta joka tapauksessa järkintä tässä olisi rikikollegoiden kanssa keskustella ja katsoa, voitaisiinko tämä ajatus pitää yllä ja laittaa vain tiettyjä turvalausikeita tänne. Ja sitten kolmanneksi, niin kuin Esirin yhteydessäkin puhuttiin, niin meidän pitää jatkossakin käsitellä täydentävyyttä. Esir 1 kakkoseen on tilanne parantunut, mutta on kuitenkin epäselvyyksiä siitä, oliko tämä oikea mekanismi tiettyjen hankkeen rahoittamiseen. Ei tässä myöskään voi lähteä kilpailemaan muiden kansallisten eh, kehityspankkien kanssa, ja koska tämä pitäisi olla täydentävää eikä tulla toisen tilalle. Ja sitten neljäs seikka liittyy hallintoon. Ymmärrän, miksi tämä projekti on täältä poistettu ja ymmärrän, että tässä on tällainen eturistiriita eh, mahdollisuus, mutta meidän pitää varmistaa, ettei tällaista hankkeiden valvontaelintä menetetä. Ja sitten viimeisenä ajatuksena meidän pitää huomioida myös sosiaaliset ja ympäristöseikat tässä. Lunes. Kiitos ja sitten Sander Lunes. Chairman, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Huomennahan käynnistetään tämä hankkijoiden hankkijahallinnointiindeksi. Se osoittaa, että Euroopan talous on äh, hidastumassa. Tämähän on yksi äh, parhaista äh, indikaattoreista. Äh, tämä ei ehkä ole paras mahdollinen hetki, mutta tämä on hyvä hetki äh, keskustella keskustella investointien lisäämisestä ja siksi olen ehdottomasti sitä mieltä, tai me olemme sitä mieltä, että tämä on hyvä ehdotus. Jos nyt katsotaan tätä investointi, ilmastoa ja lainsäädännöllisiä esteitä, ehkä niitä on vielä liikaa, ehkäpä korot ovat liian alhaiset ja ehkäpä kun katsotaan ongelmia pankkisektorilla, niin niitäkin on vielä aivan liikaa. Meidän täytyy myös tarkastella rakenteellisia uudistuksia, mutta samanaikaisesti meidän täytyy pohtia sitä, miten voimme yhdistää investointimahdollisuudet yhteen välineeseen. Kun nyt katson komission ehdotusta, niin todellakin vaikuttaa järkevältä yksinkertaistaa tätä, näitä rahoitusinstrumentteja. Meillä on 14 rahoitusinstrumenttia. On hyvä, että niitä yhdistetään. Olemme valmiita tukemaan tätä ja suhtaudumme tähän rakentavasti. Tämä on välttämätöntä, mutta kun luen komission ehdotusta, niin herää myös kysymyksiä erityisesti suhteessa Euroopan investointipankkiin. Ehkä oli virhe olla tekemättä yhteistyötä EIPn e kanssa, kun tätä ehdotusta laadittiin. Ja tärkeää on ymmärtää, että me tarvitsemme jonkinlaisen sovittelureitin näiden kahden instituution, komission ja EIPn välillä. Tehtävän jako täytyy täytyy, täytyy tehdä selkeä ero eh, tehtävien välillä. Ja tämän eh, hankkeen hallinnointi, se on ehkä vielä hiukan liian mutkikas, koska ää, eh, toisaalta komissio haluaa toteuttaa asiantuntijarooliaan, kun taas EP on meille luonteva yhteistyökumppani. Olisi järkevää varmasti kunnioittaa toinen toisensa roolia ja tehdä selkeä tehtävän jako, jonkinlainen Kiinan muuri tarvitaan tähän tehtävien välille kohta puheaikani loppuun, mutta sanon vielä yhden asian. Haluaisin korostaa sitä, että kansallisille pankeille tulisi antaa suurempi rooli. Maintenant Bernd Kolmel. Kiitos ja Bernd Kolman. Vielen Dank, Herr. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitän lämpimästi yhteisesittelijöitä hyvin kattavasta työstä ja periaatteessa varmasti täällä meidän piirissämme on aivan kiistatonta se, että tämä on askel oikeaan suuntaan. Siis se, että eri ohjelmat pyritään harmonisoimaan myös hallintotaakan keventämiseksi ja edunsaajien tilanteen parantamiseksi. Täytyy tosin myöntää, että olen eri mieltä aiempien puhujien kanssa. En nimittäin usko, että jo tässä vaiheessa voidaan todeta, että Esir olisi ollut menestys. Sitä aina toistellaan, mutta minä en kyllä mitään todisteita tästä ole nähnyt, erityisesti mitä täydentävyyteen tulee. Mielestäni ei ole ollenkaan todistettua, että Sirho olisi ollut menestyksekäs. Ei tavoitteena voi olla se, että käytetään, kulutetaan mahdollisimman paljon rahaa, Ainahan olemme todenneet, että näillä rahoilla täytyy saada jotain sellaista lisäarvoa aikaan, mitä muuten ei olisi saatu. Ja että tämän on kaiken oltava kestävällä pohjalla. Tätä ei ole todistettu, eikä tämä myöskään mielestäni ole todistettavissa. Puhumme asioista, joiden kovasti haluaisimme toteutuvan, mutta jotka eivät ole toteutuneet. Tämän lisäksi täytyy tehdä selväksi, että kaikki rahoitusvälineet ovat ihan niin kuin nimikin sanoo, rahoitusvälineitä, eli että täällä Äh, otetaan äh, velkaa äh, asioiden rahoittamiseksi. No niin, kyllähän nimi voi olla ihan kuinka hieno hyvänsä ja pelkään, että edelleen tässä nyt tapahtuu kehitystä niin kuin jo kymmenisen vuotta sitten, koska tuolloinkin oli rahoitusvälineitä, kaikki innostuivat niistä silmät kiiluen, mutta kukaan ei niitä oikein ymmärtänyt. Sitten syntyi pankkikriisi ja maailmantalous romahti Eli tämä on kyllä nyt osa, joka voitaisiin hoitaa yksinkertaisemminkin. No meillä kansallisiakin kehityspankkeja. Minä en ymmärrä, miksi meidän täytyy hoitaa näin monimutkaisia asioita EU-tasolla. Olisi parempi, että EU keskittyisi kohesiopolitiikkaan ja sen osalta olenkin täysin sitä mieltä, että vähemmän kehittyneitä alueita täytyy rahoittaa Tämä on solidaarisuutta. Solidaarisuutta meidän tulee osoittaa, mutta ei nyt toteuttaa mitä tahansa ohjelmia, joista kukaan ei oikeastaan viime kädessä tiedä, että mihin ne sitten johtavat. Kiitos. Euh, Kiitos. Ja seuraavana edustaja Tremossa. Kiitos puhdit ja hyvät kollegat ihan lyhyesti, koska aika on kaksi minuuttia vain. Voin yhtyä monen aikaisemmin sanottuun asiaan ja lisätäkseen vielä jotain. Minusta nyt olisi hyvä hetki varmistaa se, että tästä EU-rahoituksesta on hyötyä talouden kasvuun ja BKT-kertoimen parantamiseen ja pitäisi ymmärtää, että joissain maissa tätä rahaa on käytetty, eli jatkettu tavalliseen tapaan, mutta nyt näiden varojen olisi todellakin mentävä kasvaville vihreille PK-yrityksille, jotka eivät rahaa ole saaneet. Pitää varmistaa, että rahat eivät mene jonkun olikarkin taskuun, jotta jatkettaisiin vain tavalliseen tapaan. Espanjassa esimerkiksi EU-varoja näitä eh, hankebondia on käytetty tähän Castro-hankkeeseen, joka aiheutti Välimeren rannalla maan järjestyksiä eri paikkakunnilla. Meidän pitää tällaisia kastrotyyppisiä hankkeita välttää. Ja en tiedä, miten me voimme hallitukselle tässä suuntavyö antaa, mutta on kuitenkin katsottava, miten nämä rahat jaetaan ja miten voidaan varmistaa, että tämä todellakin tuo lisäarvoa Euroopan tasolla. Ja Välimeren liberaalilla on lopulta sanottava, että emme usko siihen, että EUlla, EU pitää olla tällainen valtava rahan siirtoväline, vaan meidän pitäisi pyrkiä harmonisoimaan parhaita käytänteitä. Tiedämme, että eri jäsenvaltioissa varmistetaan, että rahat menevät oikeaan paikkaan, mutta näin ei kuitenkaan tapahdu kaikkialla. Eli tätä asiaa pitäisi edistää siinä kaksi minuuttia. Niin kiitos. Merci, merci. Kiitos ja onnittelut. Niin, Sturlans. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Jose Manuelia ja Robertoa hyvästä työstä. Eilen varjoesittelijöiden kokouksessa meille esitettiin aika hyvää kuvaa mahdollisesta hallintorakenteesta ja se on hyvä asia monestakin syystä joita täälläkin on tänään kuultu, koska varmasti aika paljon lehmänkauppaa tullaan käymään tästä hallintorakenteesta ja mitä selkeämpi kuva on, niin selkeämpi niin sen, selkeä, sen paremmin kaikki tahot tietävät, mihin kuuluvat ja mihin eivät. Haluaisimme, että tietysti ilmasto, ympäristö ja yhteiskunnallinen kestävyys otettaisiin huomioon jokaisessa vaiheessa ja tämä herättääkin seuraavan kysymyksen. Miten tämä ähm, todennetaan? Miten nämä kriteerit todennetaan? Koska tämä saattaa äh, luoda uutta byrokratiaa ja sitä emme tarvitse. Eli missä tämä todentaminen äh, tehdään? Missä kohtaa hallintorakenteessa? Sitten sitten mahdollisuus siihen, että, osaa, että, että kohesiovaroja voidaan osittain käydä Invest EUssa. Tietysti nämä siirrot ovat kiintoisa mahdollisuus. Alden Regi, Alden Regi-tiimi äänesti vähän toisella tavalla Regi-valiokunnassa ja yritämme toki puolustaa omaa kantamme. Sitten pari kysymystä. onko jokin syy siihen, että täydentävyyteen valittiin toinen määritelmä kuin mikä löytyy rahoitusasetuksesta? Tässä asiakokonaisuudessa on myös kulttuurisia aspekteja. Joskus on vaikea määritellä, mikä on kulttuuria ja mikä on, mitä on luovuus. Jos me emme näitä rajoja jollain tavalla vedä, niin saattaa tulla eteen tilanne, jossa kaikki käy kaikille. Ja sitten tämä neuvoantava lautakunta, se, se on kiintoisa kysymys. Ovatko nämä tahot, nämä lautakunnat operatiivisia vai eivät? Kiitos. Ja seuraavana Sven Giegold. Hänelle paikalla. Jordi Sule. Monsieur le Président, euh, I will... Kiitoksia. Puhun äh, kollegani Sven Kiikoldin puolesta, joka on sairastunut. Yleisesti ottaen tuemme ajatusta siitä, että monet rahoitusvälineet kerätään kaikki yhden katon alle, mutta nyt meidän työmme tulisi olla sen varmistaminen, että välineen äh, toteuttamat investoinnit ovat äh, kaikkein sopivimpia tasapainoisen kestävän kehityksen toteuttamiseksi kaikkialla Euroopan unionissa. Tämä on siis meidän päätavoitteemme, johon pyrimme tarkistustemme kautta. Pyrimme varmistamaan sen, että InvestEU on EUn ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden linjan mukainen. Tämä muun muassa tarkoittaa sitä, että kaikki eri osat tarkastellaan kestävyyden ja ilmastoystävällisyyden pohjalta pyritään minimoida vahingoittava vaikutus ja maksimoida myönteinen vaikutus ilmastoon, ympäristöön ja sosiaaliseen ulottuvuuteen. Delegoidun säädöksen kautta voidaan muuttaa kestävän investoinnin ja ympäristökestävyyden pyrkimyksiä kohti. Tulemme myös esittämään ajatuksen, joka on mainittukin jo itre valiokunnassa, että luotaisiin vielä lisää osuus, joka liittyy rakennusten kunnostamiseen, parannustöihin, että voitaisiin rahoittaa muuttaa rakennus, rakennuskannan parantamista. Meidän mielestämme ja eilen varjoesittelijöiden kokouksessa myös tämän ajatuksen mainitsin, kakkosliitettä tulee kyllä muuttaa vielä huomattavasti ja sen tulisi kattaa laajempi luettelo Invest EU edunsaajatahoista tulemme ehdottamaan lisäartikloja ja tekemään ehdotuksia, joiden kautta lisättäisiin hallintorakenteen avoimuutta ja tilivelvollisuutta. Ja ö, haluaisimme myös vahvemman toimintasuunnitelman. Kiitos. Kiitos edustaja Sule ja varmasti meiltä toivotatte terveiset Kiikollille. Ja Papanius kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää molempia esittelijöitä. Tämä on oikein hyvä pohja vuoropuhelulle. Kun ajatellaan, mikä meidän kokemuksemme on niin sanotusta Junckerin rahastosta, niin tämän uuden rakenteen tarkoitushan on se, että saadaan purettua sitä investointipullonkaulaa, joka EU:ssa tällä hetkellä on, ja saadaan aika vähän tasapainoa valtioiden ja alueiden välillä EU:ssa. Toivoisin, että tällä tavalla voisimme puuttua alueelliseen epätasa-arvoisiin tilanteisiin, erityisesti sellaisilla alueilla, joissa yritysmyyntejä tapahtuu paljon ja työttömyys on suurta. Tämä EUn investointisuunnitelma tietysti kulkee myös käsikädessä monivuotisen rahoituskehyksen kanssa, vaikka sitä ei vielä ole kylläkään löyty kokonaan lukkoon. Ja tietenkin naisten osallistuminen työmarkkinoihin, sosiaalinen talous, nuorten mahdollisuudet, digitaalinen siirtymä, tehokkaampi liikenne ja vihreät innovaatiot ja sosiaalinen talous, kaikki nämä tulevat tässä mieleen. Olemme myös sitä mieltä, että meidän tulisi pohdiskella mahdollisuutta siihen, että kansalliset kehityspankit voisivat osallistua tähän rahoitukseen. Mielestäni meidän tulisi ottaa nämäkin seikat huomioon. On myös syytä korostaa niiden maiden neuvoantavaa roolia, jotka ovat käyneet läpi syviä kriisejä koska niillä on parhaiten tietoa rahoitustarpeista. Ja seuraavassa keskustelu, keskustelun seuraavassa vaiheessa esitämme jo uusia ehdotuksia. Marko Valli. Marko Valli seuraavana. Si, io parlo a nome de, De... Minä puhun ENFn puolesta nimissä ja varjo esittelijän nimissä, joka ei päässyt paikalle. Me tarkastelemme kiinnostuneena tätä, tätä ohjelmaa ja sen tavoitteita, koska investointivaje on selvä kaikkialla Euroopassa. Viimeksi kuluneiden kahdeksan vuoden aikana kriisin jälkeen investoinnit ovat olleet, ovat polkeneet paikoilleen, paikoillaan. Ei enää investoida infrastruktuuriin ja muuhun epäillään kovasti sitä, onko tämä instrumentti tehokas ja tarvi, luoko se sellaista uutta pökköä pesää, jota tarvitaan. Viime vuosina on yritetty virkistää investointeja. Ennen kaikkea infrastruktuuriinvestointeja vuonna 2011 EIPn kanssa tehtiin yhteistyötä. Oli tällainen Project Bond Initiative-aloite. Sen avulla yritettiin virkistää investointeja suuriin infrastruktuureihin, rajat ylittäviinkin. Ja meillä on ollut myös Junckerin suunnitelma ja nyt me yritämme saada talousarvioon tämän, tämän uuden välineen. On selvää, että jotta tämä väline voisi toimia, sen täytyy olla mahdollisimman yksinkertainen. Olipa kyse sitten hankkeiden valinnasta tai niiden täytäntöönpanosta tai vakuuksista. Ne kriteerit, joita täytetään, käytetään, niiden täytyy olla sellaisia, että sekä markkinat että toimijat voivat ne hyväksyä. Niistä täytyy kaikkien hyötyä. Eli nämä kaksi piirrettä ovat sellaisia, jotka minun mielestäni ovat aika hankalia toteuttaa käytännössä ja jotta niiden avulla saataisiin todella sellaista investointipontta, jota tarvitaan tällä hetkellä. Bien. Kiitos. Onko varjo esittelyiden lisäksi muita kollegoita, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä, yksi minuutti. Buenos días. Hyvää huomenta. Kun komissio on nyt edustettuna tässä kokouksessa, haluaisin pyytää miettimään erästä asiaa. Junckerin hanke tai ESIR, kun se perustettiin, niin ajatuksena oli, että se olisi suhdanteita tasoittava ja ilmestytä edistävä, mutta nyt kuitenkin kun puhutaan, niin se on melkeinpä Euroopan investointipankki 2, eli sen sijaan, että lähdettäisiin liikkeelle jäsenvaltioille jäsenvaltioissa investointipankin pääomasta käytetään tätä eh, hanketta. Tämä on ikään kuin kakkosbudjetti, koska monivuotinen rahoituskehys jatkossa ei ole niin myönteinen kuin se voisi olla. Eli haluaisin nyt tietää, voidaanko käyttää jatkossakin näitä kertoimia niin, että se voisi olla suhdantetasava myös jatkossa. Kiitos. Kukaan muu ei halua puhua ja nyt komissio saa puhua kaksi minuuttia näin halutessaan. Thank you very much and Puheenjohtaja, kiitoksia ja kiitos siitä, että komissio saa puheenvuoron keskustelussa. Ne muutama sana meidän puoleltamme. Ensinnäkin kiitokset kahdelle yhteisesittelijälle erittäin hyvin valmistelusta mietinnöstä, joka todella hyvin äh, kattaa komission äh, ehdotuksen ja tukee komission ehdotusta siitä, että Ähm, investointeja tarvitaan ja tiettyjä äh, markkinatoiminnan puutteita on edelleen aloilla, joille investointitasoa äh, täytyy tätä kautta äh, nostaa. Tämä Invest EU-aloite, ohjelma on poliittinen myös luonteeltaan. Euroopan parlamentti on puhunut avoimuuden ja tilivelvollisuuden vahvistamisesta – Samoin kestävyys, ympäristön ja sosiaalinen kohesio, jotka tukevat jäsenvaltioiden osuutta. Samoin sitten paikallinen taso ja täydentävyys. Tuemme parlamenttia näissä näiltä osin. Ja tietenkin sitten on aloja, kuten hallinto ja sitten ehkä myös jäsenvaltioiden osuus joitain osin, joista lisäkeskustelua vielä parlamentin kanssa tarvitaan. Jos teillä on vielä muuta kysyttävää, niin mielelläni vastaan. Niin tosiaan tähän jäsenvaltioiden osuuteen varmasti vielä palaamme. Très bien. Oikein hyvä. Kiitos. Ja lopuksi annamme puheenvuoron kahdelle rinnakkaisesittelijälle. Kukin saa puhua neljä minuuttia. Jose Manuel, aloitatteko te? Päättäkää te. Ei tässä ole kovinkaan paljon aikaa. Kello tikittää. Eh, je peux commencer. No minä voin aloittaa. Ja käytän portugalin kieltä. Niin, mikä siinä? Hyvä, kun voi puhua portugalia. Eli siis ensiksi, jos ajatellaan näitä eri osioita, jäsenvaltioiden osio, no minä ymmärrän kyllä, että täällä on epäilyksiä, mutta lopputulos, jos otetaan pois tämä mahdollista, jäsenvaltiot voivat tätä osiota käyttää, johon laitetaan jopa 5 prosenttia ehdotuksesta, niin sitten tästä olisi haittaa niille maille, jotka hyötyvät nyt kohesiopolitiikasta. Eli ne, jotka eniten puolustavat kohesiopolitiikkaa, ovat ne, jotka eniten vaikeuttavat kohesiopolitiikasta hyötyvien maiden asemaa. Jos ajatellaan Portugalia, niin ajatellaan, että kohesiopolitiikasta rahoitetaan kaikenlaisia hankkeita, mutta minun maassani infrastruktuureja rahoitetaan tuskin ollenkaan – ja sosiaaliset instituutiot joutuvat velkaantumaan rakentakseen infrastruktuuria, koska rakennerahastoissa ei ole tähän tarkoitukseen varattuja varoja. Ja nyt tässä on sellainen mahdollisuus, että saataisiin lisää varoja rakennerahastojen varojen rinnalle. Ja komission ehdotuksessa olen eri mieltä erästä asiasta, kun tämä sopimus esiteltiin ja päätettiin, mitkä hankkituet saada tukea tästä 5 prosentin osiosta. Kyllä minä ymmärrän tässä taustalla logiikan, mutta sitten tämä kumppanuussopimus voi olla sellainen, että jäsenvaltio, joka haluaa käyttää tuota osiota ikutin alusta alkaen. Tällä tarkoitan sitä, että tarkistetaan ja päivitetään ohjelmanaan uudelleen kumppanuussopimusta. Joku jäsenvaltio ehkä haluaa käyttää jotain prosenttimäärää rakennerahastoista eh, vakuusjärjestelyyn, mutta se haluaa kuitenkin sitten tehdä näin myöhemmässä vaiheessa monivuotista rahoituskehystä. Jos ajatellaan Portugalia, niin tällä prosentilla voidaan saada yli 50 miljardia euroa liikkeelle, eli tämä on kaksi kertaa se määrä, mitä on kohesio rahastoissa varattu. Ja tiedämme, että siellä on kaikenlaisia rajoja, jos voitaisiin rahoittaa sosiaalisia hankkeita tai infrastruktuurihankkeita, sellaisia hankkeita, jotka ovat keskeisiä jäsenvaltioille jos niitä voitaisiin rajoittaa tämän 5 prosentin osiosta, niin en ymmärrä, miksi tämä pitäisi poistaa tämä mahdollisuus. Tämän sanottuna haluaisin kiittää kaikista kommenteista, niin minä voin täysin yhtyä siihen, että täydentävyyttä todellakin tarvitaan. Ja jos ajatellaan sitten hyvää hallintotapaa, me poistamme hanke eh, tiimin mutta pitää kuitenkin miettiä sitä, miten hankkeita arvioidaan. Toinen vaihtoehto olisi siis seuraava. Meillä on myös Junckerin suunnitelma Afrikkaa varten, Afrikan erityisrahasto. Siellä on samantapaista ajattelua. Ehkä meillä voisi olla asiantuntijaryhmä, joka suorittaisi hankkeiden arvioinnin, niiden hankkeiden, joita esitetään rahoitusta saamaan tästä InvestEU-hankkeesta. Tämähän tehdään saman tyyppisesti silloin, kun hankkeita esitetään Afrikan erityisraston tuottaviksi, Meidän pitää välttää eturistiriitoja, tämä on tärkeää ja siksi tämä projektiin täältä poistettiin tämä hankkeita arvioiva tiimi, koska ei ole mitenkään järkevää, että kansallisen pankin edustajat eh, kilpailijoiden hankkeita arvioisivat. Eihän tämä tällainen ollut hyväksyttävä ollenkaan. Sitten tämä, että 75 prosenttia tulisi yksille ja 25 prosenttia toisille. toimeenpaneville tahoille. Tämä on ihan oikein silloin, kun puhutaan täydentävyydestä. Kiitos, tämä voi eh, myös edistää inflaatiota kiinteistöalalla, jos ajatellaan Lissabonin neljöhintojen nousua asuntojen osalta. Ei tässä mikään muu ollut mielessä. Roberto Gualteri seuraavana. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä myönteisestä ja rakentavasta panoksesta ja odottelemme kiinnostuneena tarkistuksia, keskustelua mahdollisista ratkaisuista, jotta voimme yhdessä parantaa tätä tekstiä sen perusteella, mitä tänään kuultiin. Muutama huomio vielä, mitä tulee tähän kansalliseen osioon. Äh, no, olen yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy yksilöidä mahdollisia turvatakeita. Vähemmän olisin yhtä mieltä siitä, että määritelmän mukaan rahoitusväline on yhdenmukainen kohesiopolitiikan filosofian kanssa? No ensinnäkin siksi, että jos oikein ymmärrän, niin jo nyt jäsenvaltiot voivat ja muuttaa rakennerahaston varat rahoitusvälineiksi, joten tämä on vain yksi keino, toinen keino tehdä se, mikä on jo mahdollista Ja tämä voi tuoda muassaan tiettyjä uusia mahdollisuuksia, uutta täydentävyyttä, niin että voidaan tavallaan yhdistää voimia myös kohesiopolitiikan keinoin. Eli tämä olisi ikään kuin väline luoda synergiaa ja parantaa mahdollisuuksia luoda sellaisia välineitä, joilla voidaan toteuttaa myös kohesiorahaston tavoitteita. Niitähän on monia. Meillä on jo aika paljon päällekkäisyyttä. Ja siksi alun perinkin halusimme yhdistää näitä eri rahastoja. Eli varmasti voimme yksilöidä parannu, parantamisen paikkoja ja voimme keskustella regikollegojen kanssa näistä asioista, mutta rehellisesti sanottuna en ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että tässä on kaksi eri ö, asiaa ja ne pitää pitää erillään. Me olemme yrittäneet saada aikaan hyvän tasapainon. Toisaalta haluamme rakentaa ö, Eserin äh, raken, äh, asiantuntemuksen äh, varaan ja toisaalta EIPn asiantuntemuksen varaan. Ja toki haluamme antaa myös kansallisille pankeille suuremman roolin. Monia asioita voidaan tietysti parantaa, mutta aika paljon tässä tekstissä on jo. Turvalds esitti hyvän kysymyksen ja otan huomioon myös Tremonsan huomiot. Meidän täytyy ottaa huomioon laatukysymykset ja tämä politiikkavetoisuus. Olen eri mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että Junckerin suunnitelma ei ollut menestyksekäs, mutta laatu ja, laatu ja määrä täytyy sovittaa yhteen oikein. Eli täytäntöön, meillä on täytäntöönpaneva kumppani, e, joka esittää ohjelmia. Sitten e, keskustellaan e, näiden ohjelmien lainmukaisuudesta ja täytäntöönpanokumppani laatii tulostaulua ja sen jälkeen vielä komissio suorittaa tarkastusta ja sitten koko juttu menee investointikomitealle. Eli vaikka tämä onkin yksinkertaisempi rakenne, niin tässä on kyllä ihan nämä vaiheet, joissa on sekä tulostauluvaihe että tarkasteluvaihe. Eli tätä laatu, laatu, laadunvalvontaa ei ole unohdettu, eikä tätä politiikkavetoisuutta ole unohdettu. Ja joka tapauksessa tässä tarjotaan riittävästi joustavuutta ja sopeutus, tilaa sopeutukselle niin, että ohjelmat voidaan toteuttaa eikä niistä tule liian byrokraattisia. Me voimme tietysti vielä kuunnella toki kommentteja ja parantaa tätä ää, hanketta, mutta meidän tarkistustemme filosofia ja logiikka oli juuri tämä, jota kuvailin. Ja haluaisin vielä vakuuttaa Karasille, tai hänen puolestaan puhujalle, että se syy siihen, että otimme mukaan tämän jäsenvaltio-osion, niin se on se, että halusimme ottaa huomioon ne, jotka ovat jo Junckerin suunnitelmaa toteuttaneet, mutta ei tämä mikään suuren suuri kompastuskivi ole. Merci à chacun. Kiitos kaikille puhujille. Kiitos molemmille. Haluatko käyttää puheenvuoron? No menettelytavasta. Meillä on kovasti tahtoa tehdä työtä tämän asian parissa. Voisi olla kiinnostavaa keskusteluissamme kuulla myös investointipankin kannat. Tällä kertaa kuulimme vain komissiota. Merci. Panoin tämän merkille. Kiitos kaikille puhille, kiitos esittelijöille ja tässä vaikuttaa siltä, että ollaan menossa oikean suuntaan ja yksimielisyys on yleistä. Toivottavasti tästä ei tule erimielisyyden aihetta komission ja investointipankin välille. Ja kaikki se, millä voidaan vahvistaa euroalueen hallinnointia, on myös hyvin tärkeää Euroopan unionin investointien tulevaisuudelle. Minä olisin sanoa, että tarkistukset pitää jättää viimeistään 6. marraskuuta kello 12 ja äänestys on tarkoitus pitää yhteisistunnossamme 3. joulukuuta. Ja tämän sanottuani me Lopetamme tämän ensimmäinen osio, ensimmäisen osion ja nyt Roberto Gualtieri voi jatkaa puhetta johtamassa toisessa osiossa. Kiitoksia Jean ja menemme nyt seuraavaan tärkeään aiheeseen, joka... Mistäpä se nyt löytyykään tämä aiheen nimi? Just a second. Odottakaa hetki. Samuel. It's not in my channels pois. That was okay. Uh, good. Uh, so the... Kyse on Euroopan investointien vakautusjärjestelyn perustamisesta. Sehän on yksi avainasia, kun keskustellaan talous- ja rahaliiton syventämisestä ja kaksi esittelijäämme ovat tehneet jo työtä mietintöjen, mietinnön parissa, ovat, voivat esitellä tekstinsä. Annan heille puheenvuoron nyt viideksi minuutiksi kullekin. Kuka haluaisi aloittaa? Pöyke, olkaa hyvä. Ja... Kiitos puheenjohtaja. Parhaat kollegat, komissio on tämän ehdotuksen Euroopan investointien vakautusjärjestelyn perustamiseksi yhdistänyt monivuotista rahoituskehystä koskevaan ehdotukseen. Tämä ehdotus sellaisenaan kyllä vastaa kokemuksiin kriisinhallinnasta ja vastaa myös kansainvälisten markkinoiden odotuksiin kokonaisuudessa, koko tässä kontekstissa ottaen huomioon poliittinen ja strateginen äh, konsepti Euroopan unionista yhteydessä monivuotisen rahoituskehyksen, äh, niin nämä paketit kuuluvat yhteen uudet välineet, joista keskusteltiin maanantaina ja tänään, mutta kokonaisuuteen kuuluu myös kysymys siitä, miten äh, suurten ohjelmiemme heikkouksia voidaan parantaa, miten voidaan vastata odotuksiin kestävyydestä, kasvusta, työllisyydestä, nuorisotyöttömyyden torjunnasta ja myös, että mitä ehdollisuutta asian pitää asettaa, jotta voidaan perustella tietty suuruusluokka EU-talousarviosta. Näihin täytyy löytää vastaukset näihin kysymyksiin. Toinen niin palaan tässä nyt äh, aika kiistanalaiseen hierarkiaan, mutta kuitenkin 16. helmikuuta 2017 hyväksyttyyn oma-aloitteeseen mietintöön budi- euroalueen budjettikapasiteetista. Aivan oikein tuota otsikkoa on muutettu, mutta sisällöt liittyvät kyllä tiivisti toisiinsa. Ja kun tältä pohjalta ja sen pohjalta, mitä täysistunto tuolloin päätti, katselee ylipäätään asymmetrisiä shokkeja, epäsymmetrisiä shokkeja ja sitten mahdollista seuraavaa kriisiä, josta tänään ei vielä tiedetä, milloin se tulee ja tuleeko. Mutta se nyt kuitenkin on opittu pankkikriisistä, valtiovelkakriisistä, pakolaiskriisistä, että hitto soiko me emme kyllä ole proaktiivisia olleet menneisyydessä tähän mennessä. Ja tätä kansalaiset meiltä nyt vaativat. Tässä oma-aloitteisessa mietinnössä eh, johon viittasin, vaadimme epäsymmetrisiä sokkeja varten eh, eh, mekanismia sekä sitä, kuka maksaa kenelle ja millä ehdoin ja kuinka paljon. Ja samoin sitten, että että tämän järjestelmän täytyy olla budjettineutraali. Varoja täytyy olla kylliksi. Olemme keskustelleet myös hallintorakenteesta ja kun tätä taustaa vasten nyt tarkastelee komission tekemää ehdotusta, niin se on hyvin varovainen ehdotus tosiasiassa. Kun katsotaan koko vakka, investointien vakautusjärjestelyä, konseptina, niin mielestäni liian usein sanotaan, että voitaisiin, olisi mahdollista. Siis joko voidaan ja tehdään tai sitten ei. Eli tässä ollaan liian varovaisia. Ja kun ajatellaan 4-15 jäsenvaltiota, osa on avoin keskustelulle ja muut pohtivat tätä moraalikatoa e, ja siihen liittyviä vaaroja. Eli kyllä tämä jäsenvaltioidenkin erilainen tilanne täytyy ottaa huomioon. Ja lopuksi toteaisin vielä, että minun mielestäni tai meidän mielestämme kyse ei ole siitä, sanotaanko kyllä vai ei, vaan oikeastaan pikemminkin kysymyksestä, että milloin ja miten. Jos täältä nyt ottaa komission ehdotuksesta joitain yksityiskohtia esiin, niin me olemme tehneet tiettyjä tarkistuksiakin jo niihin yhteisesittelijäni kanssa. Summa 30 miljardia äh, on 0,3 prosenttia äh, euroalueen BKTLstä ja äh, tällainen rahoitus No voisi ehkä riittää pienten maiden epäsymmetrisiä häiriöitä korjaamaan, mutta ei suurten. Toiseksi asiantuntijat, joiden kanssa olemme asiasta keskustelleet, ovat todenneet, että aktivointikriteeri on ihan järkevä, koska jossain vaiheessa meidän täytyy selkeästi määriteltyjen ehtojen kautta huolehtia siitä, että on tietty automatismi, jonka pohjalta tämä järjestelmä käynnistyy, ei tässä voida siinä vaiheessa enää kuukausikaupalla lähteä keskustelemaan. Joten äh, ehkäpä on mahdollisuus äh, neuvotella tällaisesta ja järkevästä mekanismista ja näin vakauttaa investointeja sellaisessa tapauksessa, jossa EVM ei voi asiaan vastata. Samalla halutaan välttää se, että maat, jotka ehkä ovat kuilun partaalla, eivät äh, menetä jo tehtyjä investointeja, jotka jo ovat äh, käynnissä olevien hankkeiden äh, taustalla. Jos nyt sitten katsotaan näitä osuuksia, niin meillä on jälleen tuo oma-aloitteinen mietintö ja sen valtioiden osuuksista on puhuttu, tulopuolella on puhuttu, myös Balance of Payment-fasiliteetista äh, esimerkiksi 50 miljardia voisi olla mahdollinen. On monia monia mahdollisuuksia ja jos äh, me nyt puhumme esimerkiksi keskuspankin äh, tekemistä voitoista, jos joku nämä, tämän nyt torjuu aivan täysin, kuuluhan tämä raha euroalueelle, niin tarjotkoon sitten vaihtoehtoja, niin voimme kyllä neuvotella ja keskustella. Samalla on eh, ilmeistä, eikä tämä ole nyt vain kahden eri poliittisen ryhmän esittelijän eh, oma idea, lopettelen kohta kyllä, niin me tarvitsemme järjestelmän, siis vakuusmekanismin sitten jossain vaiheessa niin, että meillä on selkeät ehdot, eh, jotka kriisitilanteessa tulevat esiin. ekp tukee tätä, Klaus Regling tukee tätä ja 14 saksalaista ja ranskalaista eh, tiedemiestä, jotka tulevat hyvin eri taustoista, ovat hekin eh, jälkeenpäin tulevaa vakuutus, me, vakuusmekanismia tukeneet, koska kriisinhallinto on eh, äärimmäisen tärkeää. Kun ajatellaan näitä ohjelmamaita, niin myös IMF on todennut, että tämä on kyllä askel oikeaan suuntaan. Kiitos paljon. Kiitos. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Me olemme nyt palanneet tähän edellisen mietinnön linjaa, josta äsken puhuttiin Raimer Bögen kanssa, on asia käsitelty, mutta vähän eri syistä. Jos ajatellaan nyt näitä seikoista nyt puhutaan, niin tässä on jatkuvaa kasvua. Tarvitaan automaattista vakautusta, niin kuin sanottiin edessä mietinnössä, ja muuten eurolle voi tulla todellisia epätasapainotekijöitä. Komission esittämän välineen taustalla on yksi sellainen pilari, jonka olimme maininneet mietinnössämme, eli epäsymmetrinen shokki, mutta tässä todellakin ajat panotaan tähän asiaan, eikä symmetrisen shokkiin. Ja sitten toinen välineen tarkoitus on se, että tarvitaan automaattinen vakauttaja. Tämä on tässä pääajatuksena. Ja sitten komissio ehdotti myös, että automaattinen vakautus Eh, otettaisiin käyttöön. Ja tässä käyttää nyt kriteerejä on erilaisia. Tämä liittyy esimerkiksi eh, maksuvaikeuksiin ja niiden tasoon. Minä voin yhtyä Raimer Bögen ja IMFään, että komission kaksi kriteeriä, eli että pitää verrata kulunutta neljännesvuotta 15 edelliseen vuoteen esimerkiksi työttömyyden osalta ja sitten yksi prosentti yksikkö työttömyyden vertailua vuodesta toiseen. Nämä ovat ihan hyviä kriteerejä käyttöönottoa varten. Mutta sitten nämä automaattiset vakauttajat, kuinka tehokkaita ne ovat palaamatta nyt aikaisempiin ideologisiin ja pedagogisiin keskusteluihin, niin voidaan nyt miettiä sitä, että kun otetaan käyttöön automaattinen vakautustekijä, niin onko nyt parempi toimia tarjonnan vai kysynnän osalta. Komissio on tehnyt ehdotuksen, joka perustuu tarjonnan tukemiseen niin, että tuettaisiin myös julkisia investointeja. Meillä on kuitenkin olemassa välineitä tätä varten. Ne eivät ole täysin euroalueeseen sovellettuja. Mutta jos ajatellaan sitten kysynnän tukivälineitä, niin tähän meillä ei ole minkäänlaisia välineitä tällä hetkellä. Ja tämä nyt ei ole mikään suuri salaisuus, että ollaan tästä asiasta puhunut, kun tätä valmistelin. Olen ollut Scholzin kanssa käynyt keskusteluissa, kuulin mielenkiintoisia asioita. Hän sanoi, että jos ajatellaan Saksan tilannetta ja katsotaan, mikä teki mahdolliseksi sen, että Saksa pystyi kriisistä pääsemään paremmin kuin muut maat. No tämä johtuu siitä, että voidaan käyttää ylijäämiä ja voidaan automaattista vakautusta eh, käyttää ja mm, maksaa työttömyystokia ja otetaan käyttöön myös tukimekanismeja työttömyystukien maksamiseen lyhyellä tähtäimellä. Meidän pitää aloittaa tämä keskustelu, joka on alkanut neuvostossa. Siellä on eri ehdotuksia eri jäsenvaltioita Rainen Bögerin, Bögerin tavoin Eh, akateemiset tahot ja kansainväliset järjestöt, joihin usein viitataan, tähän paneutuvat ja kyllä sitä kannattaa tutkia. Meidän ehdotuksessamme meillä on myös joitain tärkeitä keskusteluelementtejä. Mainitsen ne lyhyesti. Yhtäältä tämä välineen aikaansaaminen ottaa mallia niistä maista, jotka eivät ole eurolla mukana, niiden eh, maksutuesta. Eli kun tullaan euroalueelle mukaan, niin eh, maksutase välineestä annettava tuki voisi tulla tämän välineen tukivälineeksi. Mutta sitten tässä on kriittinen seikka, eli mitä tapahtuu, kun 30 prosenttia käytössä olevista varoista on käytetty. Tämähän tarkoittaa sitä, että jäsenvaltio voisi korkeintaan saada 9 miljardia tukea, mutta entä sitten kun nämä rahat on käytetty? No, mielestämme tuossa yhteydessä tarvitaan tulevaa eurooppalaista vakautusmekanismia, en halua puhua kovin pitkään tässä muutama elementti keskusteluun ja toivottavasti tämä tuleva keskustelu nyt auttaa meitä niin, että voidaan tasapainottaa komission ehdotusta. Se on tehnyt tästä järjestelystä eh, investointien tukijärjestely, mutta olisi parempi, että pystyttäisiin eh, kysyntää tukemaan sillä paremmin. Ja se voisi olla myös eh, työttömyys vakuutustuki. Thank you. Kiitoksia kovasti molemmille esittelijöille. Ensimmäinen budjettivarjoesittelijä Manuel de Santos. Presidente. Eh, eh. Kiitos puheenjohtaja. Niin, jos meillä olisi ollut tämä vakautusjärjestely käytössä kriisin syntyessä, todennäköisesti kriisin vaikutukset eivät olisi olleet niin pahat kuin ne nyt sitten olivat. Tämä komission ehdotus, se, että meillä ylipäätään on äh, ehdotus vakautusjärjestelystä, on erittäin myönteinen asia. No kymmenen vuotta on tässä kyllä jo on kulunutkin. Minun mielestäni niin Bögen kuin Beresinkin yhteisesittelijöiden tekemä työ on jo tässä vaiheessa parantanut komissioehdotusta huomattavasti. Me tarvitsemme tämän investointien vakautusjärjestelyn kahdesta syystä. Ensinnäkin äh, kriisin hetkellä se voidaan aktivoida niin, että investoinnit ovat turvassa ja voivat jatkua. Ja Samoilla sitten välitämme ulospäin markkinoille selkeän viestin siitä, että EU on oppinut kriisistä ja ottanut käyttöön välineitä, järjestelyjä, jotka ovat käytettävissä sitten, kun seuraava kriisi tulee. Eli että olemme valmiina seuraavaan kriisiin, koska kyllähän se jossain vaiheessa tulee. Ja näin voimme reagoida vähintäänkin. Ja vielä parempi asia, joka on täysin välttämätön välineessä, on sen automaattisuus, koska ilman tätä automaattisuutta tämä väline ei toimi. No 30 miljardia euroa koko euroalueella ei ole valtava suuri väline eikä sillä ole suurta vaikutusta, mutta ehdotuksessahan parlamentti tulee tätä lisäämään ja täytyy sanoa, että tämän täytyy olla omien varojen katon alla kun ajatellaan monivuotista rahoituskehystä, niin omien varojen kattoa täytyy se täytyy, täytyy säilyttää tai se täytyy nostaa ja missään nimessä MFFn kattoa ei saa päästä laskemaan. Eli Automaattisuus on hyvä, tämä summa on huono, se on riittämätön ja todella sitten ensimmäistä kertaa meillä on nyt mahdollisuus käynnistää tällainen työttömyysvakuutus. Kun ajatellaan jäsenvaltioita, niin parlamentti tekisi kyllä suuren virheen, jos se ei tähän asetukseen tätä ulottuvuutta lisäisi. Kiitoksia. Sigrid Muresan. Seuraavaksi Sigrid Munnesen. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvää huomenta kollegat. Ensinnäkin Ekonin puolesta haluan kiittää Perenssiä ja Bögeä äh, siitä, että olette jatkaneet sitä työtä, jonka aloitimme viime vuonna, kun puhuimme euroalueen fiskaalikapasiteetista. Haluaisin aivan alkuun sanoa, että Mietinnössä edellytetään myös komissiolta säännönmukaista raportointia Euroopan parlamentille ESFstä. Me todellakin haluamme, että parlamentti saa vahvan roolin tässä. Toiseksi olen yhtä mieltä ehdollisuuselementin kanssa. Tietysti tarvitaan makrotaloudellista ehdollisuutta ja tietenkin tarvitaan, tai siis poliittisesti tärkeä elementti on myös ehdollisuus, joka liittyy Euroopan arvojen kunnioittamiseen. Eli jos jokin maa kuuluu artiklaan 7 menettelyn piiriin, silloin voidaan evätä avun antaminen. Eli tämä on tärkeä ehto. Ja tästä täytyy vielä keskustella tulevina viikkoina. Haluaisin myös kiinnittää huomionne tiettyihin seikkoihin, joista haluaisin vielä lisää keskustelua kollegoiden esittelijöiden kanssa ja vähän selvitystäkin. Ensinnäkin tämä lähentymisasia, konvergenssiasia. Olen tietysti tällaisen lähentymiskoodeksin kanssa yhtä mieltä, mutta sen ei tulisi korvata olemassa mukaan fiskaalilainsäädäntöä. On tietenkin kunnioitettava Äh, äh, tätä konvergenssia, mutta sen täytyy olla äh, lisänä sille, että kunnioitetaan fiskaalisääntöjä. Maata täytyy auttaa, jos se on ongelmissa, mutta vain jos se on noudattanut sääntöjä, ei sen takia, että se on rikkonut sääntöjä. Ja tällähän viitataan konvergenssikoodeksiin, joka keskittyy tiettyihin tärkeisiin kriteereihin. Meidän tulisi ehkä tietää vielä vähän enemmän näistä kriteereistä jos tietäisimme, niin ähm, se olisi hyvä asia. Sitten komission ehdotuksessa äh, on myös käsite siitä, että korkotuet tulisi alistaa äh, saatavuuteen. Eli äh, jos ähm, vakautusjärjestelyrahastossa on riittävästi varoja. No, ensimmäinen kysymys kuuluukin, mistä maksut tulisivat, jos tällaista saatavuutta ei olisi. Tietysti komission ehdotus on hyvä ja toki haluamme maksaa, mutta jonkinlaista saatavuutta tulisi olla. Ja sitten tämä liikkeelle laskemismekanismi, se on puhuttanut aika paljon. Siitä keskusteltiin paljon. Siitä keskusteltiin paljon, kun puhuttiin fiskaalikapasiteettiasiasta. Ja Tuolloin emme päässeet oikeastaan puusta pitkään ja alkuperäisessä komission ehdotuksessahan tähän vaku, vaka, vaku, vakuusmekanismiin liittyi vapaaehtoisuuselementti. Nyt se on hävinnyt. Miksi? Ja sitten haluaisin vielä kiinnittää huomionne volyymiin. Sen piti rajoittua 30 miljardiin ja nyt sitä on ehdotettu nostettavaksi 55 kysymys, mistä tämä raha tulee. Ja sitten EPP Ekon tietysti peräänkuuluttaa selkeää ehdollisuutta ja, tästä, ja täsmällisiä määrityksiä, kun puhutaan konvergenssikoodeksista. Kyllä tämä sääntöjen noudattamisedellytys on mukana. Seuraavaksi Kolman, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, I only want to... Kiitos. Kiitos. In German, please. <laughs> ja, yksi minuutti vaan. No, ich möchte wirklich ganz... Kiitos puheenjohtaja ihan, ihan lyhyesti. Myös tämä väline saattaa teknisesti olla hienosti viilattu, mutta sen lähtökohdat ovat täysin väärät. Meidän ongelmamme on euro, kerta kaikkiaan. Euro on tällaisenaan tässä kokoonpanossa väärä, virheellinen ja tästä syystä me joudumme vuosi vuoden jälkeen äh, täytäntöön panemaan yhtä sun toista korjausliikettä, mutta ei euro siitä parane, että me otamme käyttöön uusia välineitä. Eli olkaamme rohkeita ja tartukaamme euron todellisiin ongelmiin, koska sitten voimme kyllä säästää itseltämme aika äh, monta murhetta. Ja varmaankin Bernd Luke, jos sallitte puheenjohtaja, voi jatkaa tästä. Missä Luke. Ja, mein Kollege Bernd Kömmel hat gedankt. Kollegani äh, Bernd Kömmel jätti minulle äh, kiitettävästi minuutin omasta puheenajastaan ryhmämme nimissä. Ja minä en ehkä nyt käyttäisi niin diplomaattista kieltä kuin useimmat kollegat täällä. Tämä on yksi huonoimpia ehdotuksia, joita komissiolta koskaan olen kuullut. Sitä ei ole ajateltu loppuun. Se on epämarkkinataloudellinen, se on sosialistinen markkinatalousrakennelma ja se perustuu valheeseen. Valittelen kovasti sitä, että molemmat esittelijät eivät ole Eh, korjanneet ehdotuksessaan näitä puutteita. Eh, parahin edustaja Böge, arvostan teitä henkilönä kovasti, mutta olisin toivonut kyllä EPPn leimaa tähän tekstiin. SDn leiman tunnistan siitä oikein erinomaisesti. Eh, tämä teksti valehtelee. Se suojelee investointimekanismeja suurilta epäsymmetrisiltä häiriöiltä, shokeilta, mutta kun ajatellaan rahoituskriisiä, niin rahoituskriisihän oli symmetrinen shokki. Rahoituskriisi iski kaikkiin euroalueen maihin. Ei tässä ollut epäsymmetrisyydestä puhettakaan. Ja se, että nyt puhutaan epäsymmetrisestä shokista, jopa johdantosan kappaleessa sanotaan, että rahoituskriisi oli epäsymmetrinen shokki, mutta se ei ole, se, se, se on vale, se ei pidä paikkansa, sitä käytetään vaan nyt tekosyynä tällaisen välineen käyttöönottoon. Ja nähtävästi kohesiopolitiikkaa varten tarvitaan epäsymmetrinen shokki, mutta rahoituskriisi ei sitä ollut, eikä tässä edes yritetä määritellä, mikä, mikä oikeasti todellisuudessa on epäsymmetrinen shokki. Tämä on myös epämarkkinataloudellinen ehdotus, koska eh, korko tukea maksamalla halutaan jäsenvaltioita auttaa. Se on eh, suunnitelmataloudellinen, koska se on automaattinen, eikä ole aiettakaan tarkastella investointihankkeiden kannattavuutta. Kyse on yksinomaan siitä, että volyymiä volyymiä pyritään saamaan ulos siitä huolimatta, ovatko nämä investoinnit kannattavia vai eivät. Tämä ei liity markkinatalouteen millään tavalla. En myöskään ole Böken kanssa samaa mieltä, kun hän sanoo, ja Pervans Peres sanoi vastaavaa, että että meillä olisi hyvin pohdittu, perusteltu aktivointimekanismi ehdotuksessa. Päinvastoin. Kun puhutaan korkeasta työttömyystasosta, niin kyse on ei sokista, vaan talouden reaktiointikyvystä. Ja kun äh, taloudet voivat olla joustavampia tai vähemmän joustavia, niin tietenkin äh, kun äh, shokki kohdistuu maahan, jonka työmarkkinat ovat joustavat, maa pystyy sopeutumaan paremmin, mutta jos on kyseessä maa, jossa on epäjo- on hyvin jäykät, joustamattomat työmarkkinat, jossa rakenneuudistuksia ei ole toteutettu, niin tilanne on täysin toinen. Eli ne maat, jotka eivät ole kotiläksyjään tehneet, saavat tässä lisäkannustimen olla niitä tekemättä. Joten puheenjohtaja usein ei pohdita ollenkaan sitä, minkälainen on suhde julkisten investointien tukemisen välillä ja investointien, joilla väitetään olevan eurooppalaista lisäarvoa, jota ei myöskään ole määritelty ja sitten ää, investointipankki ja sen yksityinen rahoitus. Tämä ei ole markkinataloudellinen ehdotus, se perustuu valheeseen ja sitä emme mitenkään voi hyväksyä. Kiitos. Thank you. Thank you for... Kiitoksia kovasti, että me sosialistit saamme vähän toivoa, koska Jotkut sanovat, että IMF on sosialistinen järjestelmä ja USAkin on <laughs> sosialistinen maa. Ja me elämme tässä sosialistisessa maailmassa ilman, ilman että edes ymmärrämme sitä. On hyvä oppia uusia asioita. Urmas Pait on seuraava. Por Alde. Alden puolesta, eikö? Tremosa sitten. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja viime keskustelun kommenttini valossa totean, että tehän tiedätte, että liberaaliryhmässäkin on erilaisia näkemyksiä. Mehän tulemme eri maista, eri kulttuureista. Ja haluaisin huomauttaa, että liberaaleille painopiste on myös se, mitä kollega Muressan sanoi. Eli meidän täytyy ottaa huomioon myös makrotalouden ehdollisuus siinä mielessä, että tässä mietinnössä, tähän mietintöön täytyy sisällyttää se, mistä puhumme, kun puhumme riskien jakamisesta ja riskien vähentämisestä. Joten totta kai monet ryhmäni jäsenet ovat kuulolla sen suhteen, että jonkinlainen yhteysrakenne uudistuksiin ja tähän Fiscal Compact sopimukseen tulisi olla. Haluaisin vielä selittää yhden asian USAssa. Muistan, että jokin vuosi sitten presidentti Obama pelasti General Motorsin, joka on autoyhtiö. Mutta Obama ei pelastanut Detroitin kaupunkia, City of Detroitia, siksi, että silloin kun, että tuolla vuosituhannen lopu, lopussa keskusteltiin liittovaltion velasta ja siitä, että yhtäkään valtiota ei pelastettaisi. Eli meidän täytyy myös pohtia sitä, miten voimme näitä omia ajatuksiamme kehittää. Monet ryhmän jäsenet haluavat liittää tiettyjä ehtoja tämän rahaston toteuttamiseen. Ja nyt puhuin vähemmän kuin viimeksi. Thank you. Sepä hyvä. Hortis vihreiltä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja luvallanne. Ehkä käytän myös kollegaa Philip Lambertin ajan. <laughs> Oliko tämä laina vai ihan suora tuki? Tämä on palvelus, minkä hän tekee minulle. Eli 20 sekuntia pois siitä jo meni. Eli minä halusin nopeasti ottaa sille viisi seikkaa. Ensinnäkin tämä koko. Mekin olemme sitä mieltä, että 30 miljardia 2021-2027 kaudelle on liian alhainen summa, jos tarkoituksena on, että EU saisi välineen, jolla voidaan toimia epäsymmisten shokkien edessä. Ja siksi pitäisi olla ainakin yksi prosentti BKTLstä euroalueella. Tämä olisi 120 miljardia ja se sitten tarkoittaisi noin kaksi kertaa enemmän kuin mitä Arnekas esittelijä tässä tarkistuksessa on 19. Ja tämän lisäksi me puolemme sitä, että lainojen lisäksi annettaisiin tukia, koska ne vakauttaisivat paremmin. Ja sitten ehdollisuudesta olemme sitä mieltä, että rahoitussääntöjen noudattamisen lisäksi pitäisi olla eh, mahdollista ottaa mukaan ympäristö- tai eh, sosiaalivaatimuksia. Esimerkiksi tämä EU 2020 tavoitteet pitäisi saavuttaa ja oikeusvaltioehto eh, pitäisi ottaa myös näihin ehtoihin mukaan. Ja kolmanneksi indikaattoreista indikaattoreita, joita käytetään laukaisuna tekijöinä, jotta pääsee ohjelman käsiksi. Ja nämä määrät, niitä pitäisi tarkastella uudelleen. Jos on kumulatiivisia ehtoja, niin tämä on liian rajoittavaa, erityisesti niille maille, joissa eh, viimeisen 16 vuosineksen aikana on ollut eh, korkea työttömyys näin siis viimeisen viiden aikana. Meidän mielestämme pitäisi saada pääsy tähän välineeseen ainakin niin, että meidän pitäisi sulkea pois ne, joilla työttömyystaso on keskervoa ylempänä, niin ei pitäisi välttämättä näitä kahta ehtoa täyttää. Ja sitten seuraava kommentti liittyy investointien luonteeseen tietysti. Me haluamme vihertämistä, Haluamme, että tukikelpoisia hankkeita, niiden, niiden on oltava vihreitä ja pitää olla mahdollista myös ottaa tämän sosiaali- ja työllisyys ehtojen mukaan investointeihin. Ja lopuksi sitten, mitä julkiseen velkaan tulee, olemme sitä mieltä, että rahoitusmäärät, jotka tästä välineestä annetaan eh, jäsenvaltioille. Ne pitäisi sulkea pois julkisen velan laskusta. Ajatuksena on, että voitaisiin mm, pääoman muodostuskautena näitä varoja käyttää. Por de GUE. Onko GUEsta puhujia paikalla? Ei. En näe FDDtäkään, ENFstä. Marko Zanni. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain. Yritän tässä kommentoida sellaisia kohtia, joiden johdosta tämä ohjelma ei välttämättä pysty ratkaisemaan ongelmia euroalueella. Ja aiemminhan on monesti yritetty ratkaista rakenteellisia ongelmia ikään kuin kasvainta yritettäisiin parantaa laastarilla. Lukehan jo viittasi siihen, että tämänkaltainen väline ei sovi ratkaisemaan epäsymmetrisiä häiriöitä – eikä se pysty tällaista suurta kriisiä ainakaan ratkaisemaan. Tässähän on kyse sellaista shokista häiriöstä, joka koski koko mannerta ja sellaiseen ratkaisemiseen se ei kyllä kykenisi. Ja kun puhutaan sellaisesta ongelmasta, joka normaalissa maassa voidaan ratkaista rahapolitiikan keinoin. Pohditaan esimerkiksi työttömyyden tasoa ja niin edespäin. Miksi pohditaan, miksi työttömyys ei ole samoilla linjoilla odotusten kanssa ja niin edespäin. Niin yksi instrumentti voi tähän pystyä tällaisen ongelman ratkaisemiseen, mutta toinen ei. Ja sitten tämä ehdollisuuskysymys mielestäni ää, tässäkään tapauksessa ei osuta ihan oikein, oikeaan, koska jäsenvaltiot varmasti ovat joskus ei, haluttomia käyttämään tätä välinettä Ja sitten jos puhutaan jäsenvaltioiden veronmaksajien tilanteesta, tähän saakkakaan jäsenvaltioiden veronmaksajat eivät ole kauhean hanakasti halunneet kaivaa kuvettaan tällaisiin rahastoihin. Ja nyt kun on tällainen instrumentti, joka ei välttämättä edes kykene ratkaisemaan ongelmia, niin vielä vähemmän. Sitten Catch the Eye. Kaksi puheenvuoropyyntöä jo toistaiseksi. Onko vielä muita. Kalve, aha, Kalve Jambon, olkaa hyvä. Kiitos. Puheenjohtaja, meillä on kolme ajatusta vain, en halua tässä liikaa aikaa käyttää. Ensinnäkin liittyen siihen, mitä edustaja Lykki sanoi, tämä kriisi on ollut symmetrinen shokki Euroopan kannalta tai euroalueen kannalta, mutta Euroopan ja euroalueen sisällä vaikutukset ovat olleet epäsymmetrisiä ja näihin meidän on puututtava. Täällä Allen, toinen espanjalainen edustaja, puhui Detroitista, mutta Kaliforniakin on saanut apua, kun siellä on ollut täydellinen konkurssi. Siellä on ollut kyllä eh, keskuspankin edustaja asioita kaikkia meidän tarkastelemassa. Mutta kun minä nyt tässä valmistelen työllisyysvalikunnan lausuntoa, niin katson sitä työllisyyden näkökulmasta. Jopa eettisesti on sanottava, että tässä on todella pieni määrä varattu tähän. Tämä on todella järkyttävän pieni määrä, mitä kaikkeen käytetään. Mutta jos ajatellaan sitä mitä Irlannissa käytettiin viimeisen kriisin aikana, niin ei tämä nyt ole mitään rehellistä toimintaa, jos näin tehdään. Ja sitten täällä puhuttiin kysynnästä ja automatiikasta, ja minä tietysti olen huolestunut sosiaalista seurauksista, ja minun on sanottava, että jotta voitaisiin kysyntää tukea, niin olisi tärkeää laajentaa sosiaalista kannalta näitä hälytysmerkkejä. Esimerkiksi jos köyhyys jatkuvasti kasvaa. Minä halusin tämän mainita ja haluan onnitella eh, esittelijöitä. Minä tässä opin kovasti tästä työstä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan epäilemättä merkittävintä tässä on se, niin kuin Beres sanoi, tämän automaattinen vakauttaja, todella aidosti automaattinen. Ja ongelma on se, että kun kyse on investointien vakautusjärjestelystä, niin investoinneillahan on varsin pitkä kypsymisaika. Äh, hankkeet valmistellaan, äh, niiden rakenne suunnitellaan äh, ja rahoitus kerätään. Eli tällainen vakautusjärjestely vaatii todella tätä automatismia, koska aina on, menee aikaa sen välillä, kun suunnitelmat tehdään ja varat sitten todella investoidaan. Eli olisi parempi, että tämä automatismi varmistettaisiin todella ja siksi katsomme, että tästä mallista tulisi tulla työttömyysvakuutusmalli, koska näin järjestelmä olisi aidosti automaattinen. Jos toisaalta haluamme investointeja vakauttavan järjestelyn, meidän tulisi säilyttää ohjelmassa, EU-investo-ohjelmassa jonkunnäköinen asymmetrinen antisyklinen järjestely, joka mahdollistaisi sen, että Investe EU-ohjelmalla olisi sellainen ulottuvuus, joka varmistaisi investointien nopeuttamisen ja että varat saataisiin kulutukseen niin, että tällainen antisyklinen vaikutus saataisiin aikaan. Kiitoksia. Haluaisin onnitella molempia esittelijöitä, jotka ovat nyt kolmen vuoden ajan seur- tehneet, seuranneet tätä tilannetta, toimineet väsymättä. Heidän asiantuntijuutensa on todella merkille pantavaa. Ja mitä tähän komission ehdotukseen tulee, niin tähän saakka Euroopan unioni ei ole pystynyt saamaan aikaan sellaista välinettä, joka on tilanteen tasolla. Meillä on yhtenäisvaluutta, meillä on emu, meillä on eurovyöhyke, mutta eurovyöhykkeen hallinnointi on edelleenkin hyvin haurasta eikä olla välttämättä aja, tilanteen tasalla, jos vaikka huomenna tulisi ää, jokin suuri ää, häiriö, ja riskejähän on, niin jokin 30 miljardia, sehän on ihan pieniä pähkinöitä. Eli miten vastataan mahdolliseen kriisiin? Siitä se on se kysymys. Ja haluan kiittää molempia esittelijöitä. He ovat tehneet kovasti työtä, mutta edelleenkin Tarvitaan muutosta, jotta valtioiden ja hallitusten päämiehet vielä muuttaisi, muuttaisivat toimintatapojaan. Kiitoksia. Tässä kollega on jo sanonut monia sellaisia asioita, jotka itsekin halusin sanoa. Kun ajatellaan absorptiokapasiteettia, sitä miten voidaan vastata epäsymmetrisiin häiriöihin, niin tarvitaan automaattisia vakauttajia ja ne tulisi käynnistää. Pyytäisin varjoesittelijöitä pohtimaan sitä, mikä olisi tehokkain väline toteuttamaan se tavoite, joka teillä selvästikin on yhteinen komissio ja sitten vielä kaksi esittelijää. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Me kiittää esittelijöitä tästä hyvin myönteistä valosta lähestymistavasta tähän komission ehdotukseen. Tässä on selvästi ymmärretty, mistä on kyse. Tämä on ensimmäinen konkreettinen askel Euroopan toimielimiltä saada aikaiseksi kollektiivinen tukimekanismi, jolla ilmaistaan solidaarisuutta euroalueen välillä, jolla on epäsymmetrisiä shokkeja, kun valuuttakurssitasoitusmekanismit on luovuttu. Ja tämä on nopea automaattinen järjestelmä, autetaan sellaisia maita, joissa varat hoidetaan hyvin ja jos tulee joku tällainen tapahtuma, jota ne e, eivät pysty hallitsemaan, niin ennen kuin pitää mennä tällaiseen e, rakennetukiohjelmaan. Eli tällaisia epäsymmetrisiä shokkeja tulee jatkossakin. Niitä on tullut aikaisemmin. Meillä on ollut kiinteistön romahduksia, on pieniä Itä-Euroopan e, maita euroalueella, missä on hyvin vaikeita mm, naapurialueita. Tähän pitää varautua ja Euroopan parlamentissa tämä mietintöluonnos kyllä menee oikeaan suuntaan. Halusimme kiittää tästä erityisesti, mitä tulee tähän työttömyystukiapuun. Tämä ajatus on saamassa mm, eh, kannatusta joissain pääkaupungeissa ja ollaan todellakin sitoutuneita nyt tähän aloitteeseen. Komissio aikoo olla hyvin rakentava ja aikoo huomioida nämä ajatukset ja tässä mielessä pitää lähteä liikkeelle oikeasta oikeusperustasta. Pitää välttyä siltä, että tämä keskittyminen työttömyysturvatukeen vaikuttaisi automatismia, eikä haluta myöskään muuttaa kansallisia työttömyystukijärjestelmiä, mutta me kuitenkin lähdemme parlamentin ja jäsenvaltion viitattomalle tielle, jos tällä halutaan lähteä, mitä tulee budjetin kokoon. Tämä ei ole ainoa väline, joka meillä on kriisiä varten. Tarkoituksena on julkisen eh, investoinnin vakauttaminen ennen kuin kriisi iskee maahan. Meidän on käytettävä hyväksi eh, niitä mahdollisuuksia, mitä on nykyisen MFN puitteissa, mutta luotamme siihen, että tämä voisi olla hyödyllistä, jos halutaan vakauttaa ainakin 10 prosenttia julkista investointia. Eli tämä on osa ratkaisua, tämä on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Ja lopuksi pidämme oikein hyvänä edustaja Beresin hyviä e, selityksiä, jotka liittyvät tähän e, tuen antamiskynnyksen ylittämiseen. Ja sitten nämä e, tukikelpoisuuskriteerit on varmistettava se, että tässä keskitytään niihin maihin, joissa varanhoito toimii parhaiten. Haluan pitää tämän yksinkertaisena. Kiitos parlamentille siitä, että tätä asiaa on viety eteenpäin. Sarboge. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Ensinnäkin eh, eh, professori Luke, tosiaan ryhmäni ei ollut yhdellä linjalla, kun oma-aloitteisesta mietinnöstä äänestettiin. Suurin osa oli kuitenkin minun rinnallani ja mielestäni hyvä, niin olen siitä iloinen. Ehm, Klaus Regling, joka todella on asiantuntija, samoin kuin kansainvälinen valuuttarahasto, samoin professori Wurst Münchenistä, ehm, Nämä ovat kyllä ihan korkean tason seuralaisia. Itsekin olen pikkuisen äh, taloustiedettä opiskellut. Tiedän kuitenkin, että se ei ole luonnon tiedettä. Konvergenssistä äh, oma mietinnössä Sigrid Murasan todetaan, että konvergenssikoodi hyväksytään vakaus- ja kasvusopimuksen lainsäädäntöprosessissa. Kyllä, tämä saa tulla mukaan. Se voidaan kyllä selvemmin tässäkin tekstissä kirjata ylös, ei siinä mitään. Ja me olemme sitten äh, ottaneet äh, tämän äh, käynnistäjän mukaan, koska asiantuntijoiden kommentti oli se, että jos automatismia halutaan, niin tämä on sitten se metodi, joka toimii kaikkein parhaiten. Voimmehan me keksiä vaikka mitä, mutta jos keksintömme eivät toimi, niin niistä ei ole mitään hyötyä. Se, mitä me tässä olemme nyt tehneet, meidän tarkistuksemme ei suinkaan tarkoita sitä, että me kannattaisimme työttömyysturvavakuutusta. Se on edelleen kiistanalainen kysymys ja oma-aloitteisessa mietinnössä on myös näin. Arbeitslosenversicherung, ich will da auch die Experten zitieren, mit denen wir gesprochen haben. Ja, sagen die, das ist eine. So, okay, then. Tulkeille on nyt ilmoitettu, että tulkien työajan päättyessä tulkaus tässä kokouksessa päättyy. Kiitämme kuulijoita. Um, yes, you may discuss it, but it was something we at this point didn't want to have as amendments to go in what direction because there we have different differences. And some of the experts said to us it's a possible solution, but on the other hand, it will only be possible and it will only function if